Ja voimme siirtyä viimeiseen asiaan, komission julkilausumaan aiheesta asetuksen 1049 kautta 2001 uudelleen arvioinnin umpikuja. Ja puheenvuoron saa komission jäsen Borg, olkaa hyvä. Arvoisa komissaari. Thank you, Mr. President. Puhemies, haluaisin esittää seuraavan lausuman 13. huhtikuuta 2008. Komissio välitti ehdotuksen, jotta laadittaisiin uudelleen asetus 10.49.2001. Kun ehdotus äh, oli käsittelyssä Euroopan parlamentissa sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, komissio jätti 21. maaliskuuta 2011 toisen ehdotuksen erillisen, mutta täydentävän ensimmäiseen nähden. Tavoitteena oli tehdä asetuksesta yhteen sopiva uuden sopimuksen kanssa ja perusoikeuskirjan kanssa, joka Lissabonin sopimuksen jälkeen on oikeudellisesti sitova. Se sitoo toimielimiä, kun ehdottavat lakeja ja jäsenvaltioita ne sitovat, kun lakeja toteutetaan. Ensimmäinen kanta, jonka parlamentti hyväksyi 15. joulukuuta 2011, sisältää monia tarkistuksia, jotka käsittelevät osaa asetuksesta, josta komissio ei ehdottanut muutettavaksi. Komission näkemyksen mukaan nämä tarkistukset eivät ole yhteen sopivia toimielinten sopimusten välisen kanssa uudelleen laatimisesta komissio totesi kannassaan koskien tarkistuksia Euroopan parlamentista tiedonannossaan äh, niistä toimista, joihin on ryhdytty myöskin parlamentin hyväksymien lausuntojen ja päätöslauselmien äh, suhteen. Tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä komission ehdotus ja ensimmäisen käsittelyn kanta Euroopan parlamentista ovat tällä hetkellä neuvoston käsittelyssä. Seuraava askel tässä menettelyssä on täten se, että hyväksytään yhteinen kanta neuvostossa. 2012 Tanska puheenjohtajamaana pyrki saavuttamaan varhaisen toisen, toisen käsittelyn sovun. Komissio tuki puheenjohtajamaan pyrkimyksiä kuitenkin komission näkemyksen mukaan Trialogilla annettiin liian vähän aikaa, ei pystytty käymään syvällisiä keskusteluja toimijoiden välillä. Tulos. Tai tämä johti siihen, että, tai siis tämän ajaa puute aiheutti sen, että sopuun ei päästy sinä aikana. Komissio on valmis aitoihin keskusteluihin molempien lainsäätäjien kanssa kun asetusta arvioidaan uudelleen. Komissio kuitenkin vaatii ja painottaa, että täytyy löytää oikea tasapaino sen välillä, että on perustava oikeus 42 artiklan mukaiseen perusoikeuskirjan määräämään asiakirjan saatavuuteen. Ja sitten asianmukaisesti täytyy pystyä suojaamaan muita legitiimejä intressejä. Näihin kuuluu tarve suojella muita julkisia ja yksityisiä intressejä ja harkita muita perusoikeuksia, jotka saattavat olla kosketettuina asiassa. Paljon kiitoksia tästä julkilausumasta. Ja nyt ryhmien kannanottoihin. Ensimmäisenä edustaja Zoma. President. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Asetuksen 1049 kautta 2009 uudelleen arviointi koskien asiakirjojen saatavuutta on johtanut loputtomaan tarinaan. Miksi asian käsittely ei vain etene? Se johtuu siitä, että esittelijä ei halua joustaa, vaan hän harroo pitää kynsin hampain kiinni omasta kannastaan, vaatii muita kompromisseja kompromisseihin hän ei kuitenkaan itse ole valmis. Ja hän tietää, että hänen vaatimuksensa ovat sääntöön ja määräysten vastaisia, ja tietenkään me emme voi tätä hyväksyä, en minäkään. Ja kaiken kattavan kaikkien asiakirjojen julkistamisen vaatimus tarkoittaisi oikeastaan päinvastaista kuin mitä me haluamme saada aikaiseksi, koska se johtaisi avoimuuden tuhoutumiseen, sillä tärkeimmät asiakirjat jäisivät ikään kuin piiloon. Jos tärkeintä viestiä ei saada suoratettua esille, niin kansalaiset eivät ymmärtäisi Euroopan unionista enää yhtään mitään, ja sitäkö me tahdomme. Ja tämä johtaisi myöskin siihen, että Euroopan parlamentin työskentely muuttuisi aivan mahdottomaksi. Jos kaikki EP, EPssä käydyt keskustelut julkaistaisiin pöytäkirjojen muodossa, niin käytäisiinkö varsinaisia keskusteluja enää Euroopas, Euroopan parlamentin tiloissa? No ei varmaankaan, ja se ei ole kaik, meidän intressimme mukaista. Me olemme aina ajaneet sitä, että Euroopan unionin lainsäädäntömenettely olisi avoimempaa Tietenkin me toivomme, että kansalaisilla olisi parempi asiakirjojen saatavuus tarjolla, mutta me tiedämme myöskin sen, että asiakirjojen saatavuus täytyy olla tasapainossa yhtäältä tietosuojaa määräysten kanssa ja toisaalta sen kanssa, miten paljon harkintavaltaa tarvitaan vielä lainsäädäntövaiheessa. Tästä on keskusteltu ja sovittu komission ja neuvoston kanssa erinäisissä neuvotteluissa, mutta esittelijä ei jousta piirun vertaakaan. Ja esittelijä menee paljon pidemmälle kuin mitä itse asiakirjojen saatavuuden parantaminen vaatisi. Esimerkiksi toimielinten välisten sopimusten sisältöjen julkistaminen, esimerkiksi kolmikantaneuvotteluiden pöytäkirjat olisi julkaistava ja se taas tarkoittaisi sitä, että koko menettely olisi avoimempi. Ja tämä nyt tarkoittaa, että mennään pidemmälle kuin pelkien keskeisimpien asiakirjojen julkistaminen. Ja se taas tarkoittaa sitä, että lopparit saisivat kaikista tiedon käyttöönsä ja sitä tuskin haluamme. Ja sitten mitä tulee arkaluonteisiin tietoihin, niin Tätäkään ei ole huomioitu. Esimerkiksi hallintomenettelyihin ja henkilöstökysymyksiin liittyvät asiat olisivat kaikkien tiedossa, mitä me emme halua. Ja lisäksi me haluamme vaalia myöskin yritys, mm, yrityksille salaisia tai mm, tällaiset salaiset tiedot. Jos ne julkistetaan, niin silloin tämä saattaa aiheuttaa kilpailupoliittisia ongelmia eurooppalaisille yrityksille. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia puhemies. Sanoisin nyt vain, että Sommer jälleen kerran vääristää esittelijän näkemyksiä tai enemmistönkin näkemyksiä. Komission jäsen olen kiitollinen se, mitä totesitte, että et ole tietenkin vastuussa tästä kysymyksestä, mutta sopimuksen uudenlaatiminen ei oikein noudattanut komissiota ja siksi valiokunta myös tämä totesi. Täällä todettiin, että tässä tuettiin ponnisteluja, jotta saataisiin aikaan sopimus. Joudun kyllä toteamaan, että puheenjohtajavaltio meidän ponnistelulta vietiin kuitenkin valta matto komission taustahommissa, koska täällä väärin kuvattiin parlamentin kantoja. Vahinko, ettei Sefcovic ole paikalla. Kyllä hänet kutsuttiin live-valiokuntaankin, mutta hän kieltäytyi tulemasta. Ihmettelen vain, onko hän edes vastuussa ollenkaan tästä asiasta vai meneekö se jo, jollekin muulle. Mikä sitten on todellinen tilanne? Komissio ei ole koskaan mitään esitystä tai korjausta tehnyt näihin kompromisseihin kolmikantaneuvotteluissa ja kantana oli vain istua ja sanoa ei, ei, ei komissio. Minä sanon teille, jos ei tämä pidä paikkaa, niin julkaiskaapa sitten ehdotus siitä, mitä te haluatte. Me voimme omat kantamme julkaista ja varmasti Tanska puheenjohtajavaltionakin sen tekisi. Haluaisin kysyä myös, mitä seuraavaksi tehdään, että päästään tästä pattitilanteessa. Vedetäänkö tämä esitys pois, että tuomioistuin voi tehdä sen työnsä, mitä meidän pitäisi tehdä täällä kansalaisten puolesta. Tuomioistuin on jo tehnyt useita tärkeitä päätöksiä, jotta ymmärrettäisiin paremmin oikeudelliset puitteet julkisuuden osalta Lissabonin jäljeltä, ihan hiljattainkin omissa päätelmissään. Oikeus- ja julkisasiamies selvästi totesi, että lainsäädäntötyö on lähtökohtaisesti osa demokraattisen yhteiskunnan toimintaa ja siinä voidaan aina käyttää tiettyä menettelyä. Siksi meillä on julkisasiamiehen kanta, joka tukee parlamenttia julkisuuden peräkulutamisessa. Totta kai tarvitaan soppuratkaisuja, mutta kaikesta ei voi tinkiä. Esimerkiksi meidän täytyy laajentaa myös asetuksen soveltamisella koskemaan kaikkia virastoja ja elimiä. Tarvitaan selvennystä myös sille, ettei kukaan jäsenvaltio käytä veto-oikeutta. Tässä tarvitaan lainsäädännössä läpinäkyvyyttä, ei poikkeuksia oikeudellisessa neuvonannossakaan. Parlamentti kyllä suurelta osin on valmis myös tekemään sopuratkaisuja. Totta kai me kesäkuun täysistunnossa saamme myös päätöslausumaesityksen ja Zammenin yrityksestä huolimatta niin me etenemme tästä keskustelusta eteenpäin. Me panemme paperille sen, minkä haluamme pohjaksi tästä eteenpäin. Eli päästään pattitilanteesta eroon, mutta parlamentti ei selvi ja ilman, ilman komissiota ja neuvostoa. Jos pattitilanne tällaiseksi jää, niin kansalaiset etäytyvät yhä kauemmaksi Euroopan eri hankkeista. Näinä aikoina te olette horjuttaneet Euroopan unionia ja parlamentti ei halua siinä olla mukana tällaisessa strategiassa. Kiitos. Herzlichen Dank, Herr Cashman. Olen kiitoksia edustaja Cashman. Seuraavana edustaja Sargentini. Goed, voorzitter, dank u. No, paljon kiitoksia, herra puhemies. Herra puhemies, täällä on keskusteltu jo Tukholman ohjelmasta, eli yhteistyöstä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen tiimoilta. Ja silloinkin keskustelimme siitä, että miten e, kansalaiset ottavat vastaan Euroopan. Ja nyt keskustelemme siitä, että miten on mahdollista, että komissio yhteistyössä EPPn varjoesittelijöiden kanssa sanovat aina uudestaan ja uudestaan, että salasapito on tärkein asia ja että vain ne tietyt asiat halutaan julkistaa. Kyllähän meidän pitäisi demokratian nimissä sanoa, että kaikki on julkista tietoa, paitsi jos kyse on esimerkiksi kansanterveyteen liittyvistä kysymyksistä tai sellaisista asioista, jotka voisivat aiheuttaa epävakautta yhteisössä. Ja tästähän ei ole tässä tilanteessa kyse. Eli kyse on vain ainoastaan salailusta. Kyllä esittelijä on oikeu, oikeassa. Tämä johtaa epäluottamukseen ja kansalaisten e-, epäluottamus on perusteltu, kun komissio toimii tällä tavalla. Ja miten parlamentti toimii ja neuvosto tai toimii. Meidän täytyy katsoa, mitä me teemme, ja meidän pitää antaa muiden katsoa, mitä me teemme. Monet jäsenvaltiot, kuten Tanska, Alankomaat, toimivat suhteellisen hyvin, jopa mallikaasti, joten eikö komissio voisi toimia yhtä mallikaasti? Komissio tässä ajaa nyt aivan mahdotonta yhtälöä, se ei tule toimimaan, toimimaan ja se tarkoittaa sitä, että komissio ei luota parlamenttiin eikä myöskään unionin kansalaisiin. Kiitoksia. Kollegi. Paljon kiitoksia. Edustaja Papa Nikolaou seuraavana. Kiitos puhemies. Kiitoksia kovasti. Me juuri keskustelimme Tukholman ohjelman täytäntöönpanosta ja nyt puhutaan asioiden julkisuuden kysymyksistä. Ja totta kai meidän kaikkien täytyy olla samaa mieltä siitä, että rohkeasti täytyy mennä eteenpäin. Ja se on meidän tehtävämme myös, varsinkin Lissabonin jälkeen, että julk- asiakirjat ovat julkisesti saatavilla kansalaisille. Vaikuttaa siltä, että on ollut kovin vaikeaa miettiä tätä mistään muusta näkökulmasta – ellei sitten ole joitakin muita perusteita esillä, kuten julkinen järjestelys. Komission jäsen Borg aivan oikeasti totesi, että ihmisoikeuksia ei voi asettaa kyseenalaiseksi, eikä niissä voi tinkiä ja käyttää kauppatavarana jotain muita etunäkökohtia. Sanotaanko sitten, että julkinen intressi tai julkinen järjestys aina otetaan esillä laajemmalla pohjalla. Mielestäni läpinäkyvyydessä täytyy löytyä tasapaino. Totta kai se on erittäin hauras tasapaino, epäilemättä, mutta käsittääkseni se on kuitenkin mahdollista, vaikka tässä onkin ollut jännitteitä ja kitkaa. Viisi vuotta tässä on kuitenkin kulunut ja, ja nyt halutaan tästä patitilanteesta päästä eteenpäin. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että tässä on ollut ongelmia kun on rekisteröity arkaluontoisia asiakirjoja asianomaisiin rekistereihin. Toivottavasti komissio voisi tämän vahvistaa. Miksi on niin, että kaikkia asiakirjoja ei edes arkistoida tai rekisteröidä rekistereihin, riippumatta siitä, mihin piirin kuuluvat? Danke vielmals. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Moraes, olkaa hyvä. Thank you, President. I'd like to first of all <clears throat> fully support our... Haluan tukea esittelemään kuin Cashmania ensinnäkin. Siinä kun hän on pettynyt siihen, että komission jäsen kieltäytyy tulemasta valiokuntaan. Ja siitä syystä olemme pyytäneet tämän illan keskustelua, että saadaan vähän vastauksia, että miten reaalisesti edetään asia kanssa. Keskustelu antaa mahdollisuuden jälleen kerran julkisesti todeta, sitoumuksemme saada sopimus aikaa asiakirjojen saatavuudesta. Huolimatta pet- pettymyksen aiheuttaneista takaiskuista mm, ensimmäinen käsittely 2011 on edelleen sen jälkeen ollut prioriteettikuryhmällemme ja edelleen me haluamme vaatia, että asia saadaan ratkaistua 2014 vielä tällä toimikaudella. Nyt meidän täytyy lähettää viestiä että uskomme äh, tilivelvollisuuteen, demokratiaan, avoimuuteen eurooppalaisten kansalaisten kannalla on nähty, että luottamus on vähentynyt äh, julkisiin instituutioihin, pääpoliittisiin puolueisiin. Ja nyt kun tämä lainsäädäntö on viivästynyt edelleen, niin se on aiheuttanut lisäpettymyksiä suhteessa eu avoimuussääntöihin. Täytyy muistuttaa jälleen, että asia on käsitelty 2008 vuodesta lähtien. Ryhmämme haluaa selvitystä sekä komissiolta että neuvostolta, mitkä ovat pääesteet, jotka estävät olennaista edistystä asiassa. Haluamme tietoa pienimmistä yhteisistä nimittäjistä kompromissiasioista ja emme halua myöskään, että vesitetään avainlainsäädäntöaloite. Haluamme vastauksia siihen, että onko komissio luottavainen siihen, että komissio voidaan saavuttaa, jos ei, niin mitä he aikovat tehdä, jotta edistys voidaan saada aikaan. Haluan myötäillä sitä, mitä kollega Michael Cashman sanoi. Kansalaisilla on oikeus varmistaa, että tämä parlamentti demokraattisesti valittuna toimielimenä pidetään vastuussa siitä, että mitä sen nimissä tehdään samaa koskee toimia, joita komissio ja neuvosto tekevät omasta puolestaan. Ja nyt on elämme sosiaalisten medioiden aikaa, jolloin ihmiset pystyvät vaatimaan, saada tietää, mitä meneillään on. On paha, että tässä on viivästyksiä. Viivästykset, joita nyt on nähty, ovat jotain sellaista, jotka nyt täytyy saada komissio ja neuvoston mieleen. Heidän täytyy olla tietoa siis, että mitä tässä asiassa on meneillään. Siitä syystä me todellakin tuemme sitä, mitä esitetään tässä asiassa tekemässä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Innetfeld. Um, yes, thank you, chair. Um... Kiitos puhemies. Minä haluaisin onnitella rouva Zommeri, joka se Humphreya kyllä pääministerisarjasta matki erinomaisesti. En voi edes uskoa, että joku täällä täytösalissa sanoa, että ei kun ei pitäisi liikaa tietoa tarjota kansalaisille, koska hämmästyisivät ihan vain, sekaantuisivat. Tämä nyt on televisiofarsista, ei tämä nyt voi olla totta täällä. salissa herra Somer, muuten on kadonnut. Niin ei, tämä nyt ole pelkkä diplomatia rakennelma, jossa salaisissa kamareissa asioista päätetään, vaan tässä on tulossa pikavauhtio, täysimittainen kansalaisten unioni ja Rova Sommer kan, ja komissio, kansalaisetkin haluavat läpinäkyvyyttä avoimuutta, koska se on tärkeää myös vastuunkantamisessa mikä puolestaan on myös välttämätöntä demokratiassa komissio puhuu paljon ja neuvosto puhuu paljon. Komissio on ilmeisesti ihan ihastuksissaan siellä, vaikuttaa siltä. Komissio puhuu paljon siitä. Puhemies, ehkä voisitte pyytää tai sanoa komission jäsenelle, joka siellä, että täällä keskustellaan nyt. Herr Kommissar, Herr Kommissar, excuse me. Arvoisa komission jäsen. Haloo, komissaari. Voisit, arvoisa komissaari, voisitteko kuunnella edustajaa? Jos nyt vitsi kuunnella. Ko, me puhumme, komissio puhuu paljon puhetta siitä, että luottamus pitäisi saada palautetta kansalaisten parissa, mutta ei ole mitään avoimen kulttuuria olemassa Euroopan unionin komissiossa. Minä voin todistaa sitä, koska minä vein komission oikeuteen yhdessä jutussa, jossa he eivät antaneet asiakirjoja. Vein neuvostonkin oikeuteen, niin kyllä komissiokin voi uudestaan viedä oikeuteen. Ja kyllä varmasti näin käykin, jos en minä sitä tee parahin komissioon, niin kansalaiset sitten tekevät itse. Oletteko kuulleet Wikileaksista koska aktasta, jos haluatte osoituksen siitä, miten salailu oikeastaan upottaa teidän omat suunnitelman aktaa, siitä oiva esimerkki on valitettava, että komissio neuvosta ovat omas, näin minimalistisen kannan avoimuuteen ja tekevät kaiken vähimmäkaavan mukaan. Eli komissio tehkää kaikkeen, että päästään tästä patitilanteesta. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Auken. Herra puhemies, kiitoksia. Saan lisätä vielä tähän, että olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa kansalaisten epäluottamus EUta kohtaan kasvaa kasvamistaan ja erityisesti unionin komissiota vastaan. Ja ilmeisesti komissiot vähät välittää. Keskeisin hallinnon periaatehan on tämä palvelun tarjoamisen periaate, eli että kansalainen on toiminnan keskiössä ja sehän edellyttää todellista avoimuutta. Kun kansalaiset yritettiin saada vakuutuneeksi Lissabonista, niin sanoimme, että se tuo mukanaan avoimuutta, parempaa hallintoa ja niin poispäin. Niin, eli tästä tulee teidän Euroopan. Ja mitä tuli? Muista vielä Tanskan puheenjohtoskauden, jonka aikana todettiin, että niin kyllähän me varoitimme, että 10.49 asetusta ei tulisi muuttaa, koska silloin tilanne muuttuisi vielä pahemmaksi. Tämä oli se viesti, jonka komissio välitti Tanskan puheenjohtajan valtiolle, mutta te ette vaan muistaneet, että parlamentissa on olemassa enemmistö, joka ei hyväksy tällaista asiantilan heikentämistä. Tähän täytyy suhtautua vakavasti. On todellakin huono asia, että komissio siirtää tätä vain hamaan tulevaisuuteen. Minä en usko, että joku ajaisi nolla virhe kulttuuria komissioon. Tietenkin voidaan keskustella ja aina voidaan tehdä erilaisia päätöksiä, aina voidaan tehdä virheitä, mutta kansalaisille tiedottamisen avoimuus johtaa luottamuksen kasvamiseen. Kyllä komission pitäisi tehdä ehdotus myöskin hyvään hallintotapaan liittyen. Tämänhän me olemme luvanneet kansalaisille. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavan edustaja Koratsa Bild. Tämän... Puhemies, asiakirjojen saatavuus on tärkeää, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja ottaa kansalaiset mukaan lainsäädäntötyöhön. Nyt kun on vuosia tehty työtä asetuksen uudistamiseksi, nyt on aika päästä umpikoista eroon. Parlamentti on valmis. Ja vaadin komissiota, neuvostoa, maata, tulkaa neuvottelupöytään ja aloittakaa neuvottelut uudelleen jäljellä olevista ratkaisemattomista asioista rakentavassa hengessä. Uusi asetus pitäisi hyväksyä toimikauden loppuun mennessä. Kyse ei ole oikoteista tai kompromissista hintaan mihin hyvänsä, vaan että lisätään avoimuutta niin, että on selkeät sitoumukset ja vastuut. Aikana, jolloin Bryssel näyttää olevan kaukana kodeistamme, täytyy yhdistää voimat toimielinten välillä, jotta voidaan rakentaa luottamus uudelleen toimielimiin. Vai pidämmekö avoimuutta, käsittelemmekö avoimuutta salaisesti? Mitä me oikein pelkäämme? Ei meillä ole mitään salattavaa. Tietysti poikkeuksia täytyy olla ja asia monimutkainen. Tietojen suoja, yksityisyyden suoja ovat asioita, joita täytyy kunnioittaa. Mutta hyvä Sofi, asiakirjojen saatavuus ei tarkoita Wikileaksia. Olen edelleen sitoutunut avoimuuteen ja tilivelvollisuuteen Julkaisen oman kalenterini, myöskin lobbaajallista, joita tapaan. Ja puhun kaikkia salaisia sito- so- sopimuksia vastaan. Kansalaisilla on oikeus tietää, miten päätökset tehdään heidän puolestaan, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä. Avataan ovet ja rohkaistaan, että kansalaiset osallistuisivat sen lisäksi, että seuraavat asioita tehdään heille, annetaan heille sellainen tunne, että he ovat osa demokraattista yhteisöä. Osoittakaa me heille, että heitä edustetaan aidosti. Liikutaan nyt eteenpäin yhdessä ja hyväksytään tämä asetus. Äh, Bild. Kiitoksia. Kollega Bild, hyväksyttekö kysymyksen edustaja Inet Feldiltä? Hyvä, olkaa hyvä. Yes, thank you. Uh, no kiitoksia. Ensinnäkin haluan yksi eh, väärinkäsitys. En minä nyt sano, että Wikileaksista tulla osa lainsäädäntöä. Kansalaiset vain ottavat sitten oikein omiin käsiinsä. Ja totta kai minä tuen kovasti sinun lausuntosi, varmasti muutkin kollegat täällä. Mutta vähän on ristiriidassa sen kanssa, mitä Rouva Sommer aikaisemmin totesi. Olisi ehkä ihan hyödyllistä, jos tiedettäisiin, mikä kansanpuolueen kanta oikein on viime kädessä, toivottavasti sinun kantasi. Frau Bild, bitte. Edustaja Bild, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Sofista siitä, että hän selväksi, että kyse ei ole Wikileaksista, koska henkilötietojen suoja ja herjauksen välttäminen ovat tärkeitä. Sitähän me ollaan saavuttaa, kun asiat kirjat avataan kansalaisille. Mielestäni EPP-perheessä on laaja konsensus sitä, että haluamme lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja demokratiakuilu täytyy kuroa umpeen. On tapoja, joilla voidaan tarkastella poikkeuksia, kun puhutaan oikeusperustasta, kun puhutaan epävirallisista trilogeista, kun tavataan käytävillä ja kun ja vaihdetaan papereita ja kun halutaan suojella yrityksiä kilpailumenettelyiltä komissiossa asioista täytyy keskustella. Siis, että, mutta kaikki olemme sitä mieltä, että umpikaa täytyy murtaa ja neuvottelut täytyy alkaa. Kiitos Sofi. Paljon kiitoksia sitten edustaja Wikström. Talman. Herra puhemies, tämä keskustelu ei oikeastaan kuulu uudenaikaisen avoimeen EU-hun tällä vuosituhannella. Ikään kuin keskustelu olisi ollut käynnissä vuosikymmeniä sitten ja siksi ensimmäiseksi meidän on kysyttävä itseltämme, kenellä asiakirja on, kenellä on tieto, EUn toimielimellä, komissiolla, meillä Euroopan parlamentin jäsenillä ei. Minun on aivan itsestään selvää, että asiakirjat kuuluvat kansalaisille ja totta kai heillä on oikeus päästä käsiksi niihin. Emme kai voi sitä ruveta ohjaamaan. Aikomme että komissio ei ole ollut tässä paremmin johtavassa asemassa. Tällainen salailu, kun ei kuulu enää tähän päivään. Lissabonin perusopimuksessakin kirjo on kirjattu, että EUn toimielien on toimittava avoimemmin. Siksi minä valittelen kovasti sitä, että komission ehdotus katsoo vain taaksepäin ja puuttuu avoimuuteen rajoittavasti. Se sopii huonosti kansalaismyönteisen EU-hun, johon minä uskon. Danke, Frau Kollegin. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa kollega. Seuraavaksi Catch the Eye-menettelyyn ja uudemman kerran edustaja Basescu haluaa käyttää puheenvuoroa. Mulțumesc, domnule președinte. Accesul la documentele instituțiilor... Paljon kiitoksia, herra puhemies. Unionin toimielinten asiakirjojen saatavuus on kansalaisten oikeus. Näin he voivat valvoa unionin toimintaa ja sitä kautta myöskin lisättäisiin luottamusta kansalaisten keskuudessa ja kansalaiset voisivat ymmärtää paremmin päätöksentekomenettelyjä. Tästäpä syystä uskonkin, että meidän pitäisi löytää tie ulos tästä umpikujasta ja se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi toimia tämän päivän vaatimusten mukaisesti. Parlamentti on esittänyt oman näkemyksensä tähän aiheeseen liittyen, mutta tällä hetkellä vain kierrämme noidan kehää. Me haluamme, että kansalaiset saavat asiakirjoja käyttöönsä enenevässä määrin. 15 päivän sisällä kansalaiset pitäisi, kansalaisilla pitäisi olla mahdollisuus saada asiakirjaa käyttöönsä me tarvitsemme siis tällaisen määräajan. Kiitoksia ja lopuksi vielä komission pu- puheenvuoroon. Thank you, Mr. Kiitos puhemies. Sanoisin edelleen hyvin selkeästi, että komissio on sitoutunut siihen, että olemassa oleva asetus uudistetaan ja hyväksytään. Ja mielestäni komission ehdotus tekee sen yhteen sopivaksi tämän asetuksen Lissabonin sopimuksen kanssa ja EUn perusoikeuskirjan kanssa. Ja haluaisin muistuttaa kaikkia, että tietysti, jotta päästään sopuun, on tärkeää, että kaksi yhteislainsäädäntäjää neuvottelevat ja sopivat. Ja haluaisin muistuttaa salia siitä, että Tanskan yritys päästä kompromissisopimukseen ei onnistunut. Enemmistö jäsenvaltioista on pitkälti samaa mieltä komission kanssa, eikä tukenut tarkistuksia parlamentista. Kypros puheenjohtajamaana tutki mahdollisuutta, että löydettäisiin yhteistä pohjaa, mutta totesi, että ehdot kompromisseille eivät täyttyneet. Ja nykyinen puheenjohtajamaa Irlanti, sikäli kun tiedän, ei ole ryhtynyt jatkoaloitteisiin. Mutta näin on ollut ennen. Nyt täytyy katsoa tulevaisuuteen ja komissio uskoakseni voi sitoutua siihen, että asia otetaan esille seuraavan puheenjohtajakauden aikana Liettuan kanssa, jotta neuvosto arvioi asiaa uudelleen ja järjestää tarvittavat trilogit, jotta neuvottelut voidaan saada menestyksekkääseen päätökseen. Paljon kiitoksia. Sitten vielä edustaja Cashman, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. It's a, uh, it's an extremely... Aika tärkeä puheenvuoro muuten, kun ajatellaan, että parlamentti on tyystin toisilla linjoilla kuin mitä komissio on ollut Tanskan ja Kyproksen kaudella käydessä neuvotteluissa, ja kun me olemme valmiita myös julkistamaan ehdotuksimme ja tarkistuksemme, niin julkaiseeko komissio omat ehdotuksensa ja tarkistuksensa siltä osin, mitä he tarvitsivat neuvotteluihin. Eivät tuoneet yhtikäs mitään, jos haluavat tämän osoittaa, niin ehkä minulla on muistimenetystäkin tullut, vai julkaisetteko? Nimittäin se, että olemme tässä pattitilanteessa, johtuu siitä, että neuvoston täytyy saada ensimmäinen käsittelynsä. Ilman sitä Joko komission täytyy olla samaa meiltä meidän kanssamme tai sitten vetää pois ehdotuksensa. Valitettavasti komissio tässä on kantunut kaskessa. No tämä nyt ei ollut työjärjestyspuheenvuoro, vaan suora kysymys komissiolle. Arvoisa komissaari, haluatteko vastata tähän? Olkaa hyvä. I think my appeal is to look forward. Vetoa, että katsotaan eteenpäin, herra Cashman. Komission puolelta on sitoumus ottaa tämä asialle Liettuan kanssa, mitä tulee komission kantaan. Komissio on jo todennut kantansa tarkistuksiin Euroopan parlamentista tiedonannossaan toimista, joihin on ryhdytty joulukuuta 2011 istunnossa hyväksyttyihin päätöslauselmiin ja lausuntoihin. Otamme tämän asian esille puheenjohtajan kanssa seuraavalla toimikaudella tai seuraavalla puheenjohtajakaudella. Ja uskon, että trilogineuvottelu tulee alkaa jälleen. Paljon kiitoksia. Päätän keskustelun aiheesta tähän. Äänestys toimitetaan kesäkuisen istunnon aikana. Jatkamme huomenna 22. päivä kello 8.30 ja sitten 14.30 sitten 15-23. Esityslista on julkaistu.